ja hän, hänellä on myös tohtorin Arvo Puolan äh, tiedeakatemiasta historiasta. Hän puhuu siis nyt äh, turval- taloudellisesta turvallisuudesta. Teillä on puheenvuoro. Dank. Äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Paljon kiitoksia, arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä läsnä ja kertoa teille omista näkemyksistäni tähän itäisen kumppanuuteen liittyen ja erityisesti tähän ensimmäiseen demokratia, vakaus, oikeusvaltioperiaatteiden teema-alueeseen liittyen. Kiistaton fakta on, että tämä on ollut erittäin hyvä aloite, tämä itäinen kumppanuus kumppanuus. Sillä tavalla voidaan varmistaa, että EUn intressejä vaalitaan tuen kautta, jota osoitetaan itäisille kumppanuusmaille. Tämä kumppanuus helpottaa EU-poliitikkojen ja kumppanuusmaiden poliitikkojen välistä viestintää. Tämä on ehkä paras mahdollisuus selvittää näitä eriäväisyyksiä, mutta tämä kumppanuus ei mene riittävän pitkälle, kun otetaan huomioon itäisten kumppanimaiden yhteiskunnan odotuksia, koska tämä on rahoituksellisesti hyvin vaatimaton ja poliittinen tahto ja toimintamahdollisuus on aika rajallinen. Sitä kuitenkin kaivataan itäisissä kumppanuusmaissa muun muassa viisumihelpotusten osalta. Tämä puutteena on myöskin näkyvyyden puute. Varmaankin voidaan suoraan sanoa, että esimerkiksi Ukrainassa, jossa vietän 10 päivää kuusen on keskimäärin, niin harva poliitikko tietää tästä itäisestä kumppanuudesta yhtään mitään ja kansalaisetkaan eivät tiedä siitä, että on olemassa tällainen vapakauppa-alue, saatikka sitten muita ulottuvuuksia tällä yhteistyöllä. Mutta syy sille, miksi itäinen kumppanuussuhde on näin vaatimatonta, on tämä kumppanuusmaiden sisäinen tilanne. Viiden vuoden ajan tämä kumppanuus on ollut käynnissä mutta tilanne ei ole muuttunut paremmaksi demokratian suhteen eikä vakauden suhteen. Jopa nekin maat, jotka, jotka yrittävät lähestyä EUta, Moldova, Ukraina ja Georgia. Hallinto on pystytty tietyin uudistuksiin parantamaan, mutta demokratia on heikentynyt ja korruptiota ei ole voitu kytki, kitkeä juurikaan ja oikeusvaltion periaatetta vaalimaan juurikaan. Tilanne on ollut minun mielestäni ennakoitavissa, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan antautua. Minä olen nimittäin vakuuttunut siitä, että tämä kumppanuusjärjestelmä voi menestyä vain ainoastaan siinä tapauksessa, jos kumppanusmaat ottavat oikeusvaltioperiaatteet käyttöön ja parantavat hallintoaan, mutta neiden, niiden tulisi kitkeä korruptiota. Uudistusten kautta demokratiaa voidaan kuitenkin saada aikaiseksi. Ja mitä tulee tähän rahoitukselliseen ulottuvuuteen, niin EUlla on vain kaksi välinettä käytettävissään, jotka voivat parantaa itäisissä itäisissä kumppanuusmaissa tätä tilannetta. Ensinnäkin tämä kattavan vapaakauppa-alueen luon, luominen. Mitä aikaisemmin se saadaan aikaiseksi, sitä nopeammin myöskin tuloksen saadaan aikaiseksi. Esimerkiksi EU-standardien käyttöönotto monilla elämän alueilla. Ja siksipä ehdottaisinkin, että CD CDFAn kautta voitaisiin demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ajaa tehokkaimmin. Paremmin se toimisi kuin esimerkiksi Timosenkon vapautumisen vaatimista vaatimalla. Ja sitten toinen väline, jota EU voisi käyttää, on se, että viisumi pakosta luovutaan. Mikään muu toimi ei lisäisi standardien siirtymistä, parhaiden käytänteiden välittämistä ja standardin siirtämistä kumppanuusmaihin. Viisumikysymys mielestäni ei tällä hetkellä toimi, eli tämä ei ole omiaan suojelemaan EU-ta laittomien työntekijöiden maahan tulolta tai rikollisuudelta. Eli kyse on aivan jostain muusta. Hyvät naiset ja herra, tietenkin tilanne on vaikea arvioida, jos ei ole perustavaa laatua olevia tietoja käytettävissä. Kuten jo totesin, toimet, aloitteet, ohjelmat EU-puolella ovat aika lailla näkymättömiä paitsi jotkut konferenssit, joissa keskustellaan itäisen kumppanuuteen liittyviä ongelmia. Tämä kumppanuus kärsi siitä, että on olemassa liikaa tavoitteita. Meidän tulisi keskittyä yhteen asiaan, eli demokratian vahvistamiseen Eli meidän tulisi ryhtyä myöskin sellaisiin toimiin, joilla voidaan taistella korruptiota vastaan. Jos katsotaan esimerkiksi Ukrainan suuntaan, niin EU-sahan lahjontaa tulkitaan eri tavalla kuin Ukrainassa – Eli jos haluamme tämän ohjelman ja kumppanuuden toimivan, niin meidän tulisi ensi alkuun keskittyä juuri korruption kitkemiseen ja keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta, koska se on kaiken aja O, jos halutaan muitakin uudistuksia myöhemmässä vaiheessa saada aikaiseksi. Ja yhtä lailla tärkeänä asiana on Venäjä. Kuten puheenjohtaja sanoi, niin minähän toimin myöskin tämän keskuksen Venäjään, liittyvän, Venäjään liittyvässä keskuksessa. Ja me olemme laatineet kertomukseen, josta käy ilmi, millä tavalla Venäjä voisi tämän itäisen kumppanuuden kautta toimia yhteistyössä unionin kanssa. Ja mielenkiintoista tässä on se, että tämä raportti kirjoitettiin monien venäläisten asiantuntijoiden toimesta. ja EUn ja Venäjän suhteiden vahvistaminen lähtisi liikkeelle siitä, että Venäjällä olisi mahdollisuus päästä unionin talousalueelle ja sitä kautta se voisi sitten ottaa käyttöön näitä osan yhteisestä säännöstöstä. Tietenkin tilanne on muuttunut vuosien saatossa Venäjä painostaa voimakkaasti Ukrainaa ja muitakin kumppanuusmaita, jotka ovat halukkaita allekirjoittamaan CDFA-sopimuksen. Eli yritetään estää tämän sopimuksen allekirjoittaminen, mutta minun mielestäni tämä toiminta ei johda yhtään mihinkään – Venäjän poliitikot, jotka painostavat muita, niin heitä voidaan pitää EU-integraation isinä niiden itäisen kumppanuusmaiden puolella, jotka haluavat lähentyä EUn. Eli meidän tulisi pyrkiä lieventämään tätä Venäjän aiheuttamaa painostusta. Eli nyt pitäisi todellakin pohtia sitä, miten saataisiin lähennettyä Venäjää EU-hun ja miten Venäjä saataisiin tekemään yhteistyötä vaalien muun muassa yhteistä säännöstöä. Ja pari vuotta sitten omassa kertomuksessamme tässä raportissa esitimme muutamia tähän liittyviä ehdotuksia ja näen, että aikani on nyt äh, loppumaisillaan, joten päätän puheeni kiittämällä teitä. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista ajatuksista. Tästähän me saamme paljonkin ajattelimisen aihetta, joten kiitoksia kovasti. Ja nyt seuraavaksi antaisin puheenvuoron Pekka Sutelalle. Hän aikoo puhua meille ne siirtymätalouksista varsinkin ajatellen integraatiota EU-hun. Äh, Sutela on vieraileva professori Pariisin kansainvälisten asioiden äh, kuulussa. Hän on myös ollut mukana Venäjä Euraasia-ohjelmassa äh, Carnegieissa ja on myös tutkija Suomen Pankissa. Hän on kirjoittanut talouden muutoksista ja siirtymistä. Kiitoksia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Taloustieteilijänä minä aion puhua aivan lyhyesti kannustimista ja talouskasvusta. Me kaikki tiedämme, että kannustimet, joita tarjottiin EU, NATO, OECD-jäsenyyden myötä – olivat erittäin tärkeitä ja varsinkin silloin, kun suunniteltiin talouspolitiikkaa eh, siirtymätalouksissa 90-luvulla niille maille, joille voisi, voimme eh, realistisesti tarjota eh, jäsenyysnäkymiä näissä järjestöissä. Meillähän on ollut aina heikompi asema ajatellen kannustimia niille maille, joille emme voi tarjota edessä olevassa tulevaisuudessa jäsenyyttä näissä järjestöissä, ainakin, ainakaan tämän päivän Euroopassa. Tämä pätee myöskin itäisen kumppanuuden maihin. Kannustimet, joita voidaan tarjota ovat melkoisen vaatimattomia ja täytyy muistaa, että monet kumppanuusmaistamme, kun ne käsittelevät näitä kannustimia, niistä on tullut mestareita eh, tässä sitoutumispelissä eh, viimeisen 20 vuoden ajan eh, kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden järjestöjen ohjelmissa. Ja saattaa olla, että sellaiset kannustimet, joita tarjotaan, eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia luonteeltaan. Ja sitten aivan lyhyesti talouskasvusta, nykyaikaisesta talouskasvusta, jos, koska minä itse olen aikaisemmin talouden alalla toiminut professorina. Nykytilanteessa viisaus alkaa vasta siitä, kun voimme tehdä eron kahden tyyppisen talouden välillä. Ensinnäkin ne, jotka toimivat jo tällä hetkellä hyvin, OECDn jäsenvaltiot, ja sitten ne, jotka ovat tehottomia ja tarjoavat asukkaille melko alhaisen tulo- ja vauraustason ja hyvinvointitason, ja senkin hyvin epätasaisesti. Tehokkaan talouden pitää kasvaa innovaation pohjalta ja me tiedämme, että innovaatio on hyvin vaikea aihe, se on kallista ja eh, yleensä se epäonnistuu. Ja siitä syystä talouden, tehokkaat taloudet eh, kasvavat hyvin hitaasti. Tehoton talous, toisaalta sillä on mahdollisuus kasvaa nopeasti jos ne voivat sopeutua ja haluavat sopeutua parempaan teknologiaan, hyödykkeisiin, investointeihin, jotka on jo keksitty, innovoitu ja testattu käytännössä. Tämä on syy, minkä tähden aikaisemmin esimerkiksi Japani ja Korea kasvoivat nopeasti ja tästä syystä esimerkiksi Kiina tällä hetkellä kasvaa nopeasti ja miksi monet maat Afrikassa tulevaisuudessa kasvavat myöskin nopeammin kuin tällä hetkellä. Tässä on siis ero innovaatiopohjaisen kasvan, kasvun ja kopiointi tai rinnalla pitäytymiskasvun välillä. Tästä on paljon seurauksia. Ensimmäiseksi herää kysymys, minkä tähden kaikki köyhät maat eivät pysty kasvamaan nopeasti, jos jotkut niistä, esimerkiksi historiallisesti Kiina tai Intia tai Venäjä, ovat pystyneet kasvamaan nopeasti e, siinä mielessä, että ne ovat e, kirineet muiden rinnalle. E, Taloustieteilijät ovat sanoneet, että usein kyse on siitä, että ei pystytä kirimään rinnalle. Tämä johtuu poliittisesta epävakaudesta tai sisällissodista tai ehkäpä, kuten tutkimukset osoittavat, syyt saattavat mennä hyvinkin pitkälle historiaan. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Siinä on paljon ennakkoluuloja ja tietoa ja kyse on myös siitä, että miten käytetään nykyisiä menetelmiä asian selvittämiseksi. Saattaa olla myös niin, että kaikki ne maat, jotka, joiden toivoisimme kirimään, ne eivät pysty sellaiseen nykyoloissa. Ja seuraavaksi asia, joka on hyvin tärkeä tämänkin kokouksen kannalta. Institutionaaliset rakenteet, jotka sopivat sellaiselle taloudelle, jotka kasvavat innovaatioiden pohjalta, saattavat olla erilaisia kuin se innovaatiopohja, joka sopii noille kirimistalouden maille. Ja tästä tuleekin hyvin olennainen kysymys silloin, kun me mietimme sitä, että tarjotaan kannustimia niille yhteiskunnille, joiden toivomme kirivän, joiden toivomme kirivän. Kyse on siitä, että maailmantalouden kasvun yhteissumma on näiden kahden tyyppisten talouksien kasvu yhteensä. Ja meidän markkinamme ovat sitä suuremmat, mitä nopeammin nämä kirivät maat kasvavat tai niiden taloudet kasvavat. Tässä tästä syntyy merkittäväkin ongelma, josta pitäisi, johon pitäisi suhtautua varovaisesti. En usko, että on mitään ongelmia siinä, että ymmärretään, että markkinoille pääsy ja liikkuvuus ovat avainkysymyksiä, jotka pitäisi luvata kannustimina naapureillemme, joiden haluamme kirivän talouttaan – markkinoille pääsy on aivan itsestään selvä kysymys. Ja minun mielestäni on aika erikoista, vaikka poliittisesti ymmärrettävää on kyllä se, että joskus me käyttäydymme ikään kuin meitä huolestuttaisivat markkinoille pääsyn seuraukset ajatellen naapureitamme, jotka ovat hyvin pieniä palveluiden ja tavaroiden tarjoajia markkinoillemme. Liikkuvuus äh, aivan itsestäänselvistä syistä, aivan kuten edellinen puhuja jo mainitsikin, liikkuvuus, äh, opiskelijoiden liikkuvuus, samoin kuin äh, ammattilaisten liikkuvuus on aivan erityisen tärkeä tässä suhteessa, mutta olen silti sitä mieltä, että meidän pitää suhtautua hyvin varovaisesti, kun tarjotaan kannustimia ajatellen institutionaalista lähestymistapaa. Ensinnäkin kyse on uskottavuudesta ja unionin houkuttelevuudesta, joka tällä hetkellä ei ole niin hyvä kuin se oli 20 vuotta sitten. Ja toiseksi me tiedämme, kun katsotaan historian taakkaa ja kun katsotaan myöskin talouden logiikkaa ajatellen innovaatioille sopivia instituutioita tai kirimiseen sopivia instituutioita. Meillä ei tässä suhteessa välttämättä ole sitä, mikä pitäisi olla näillä naapureilla, joiden pitäisi kirjaa talouttaan. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, mutta se tosiaankin on lähtökohtana tässä asiassa. Ja aivan erityisesti sen tähden, että ymmärrämme kyllä sen, että hankalin asia on siinä, että jos asetamme ehdollisuuden eh, siihen kohtaan, eh, jo, jonka tiedämme jo lähtökohtaisesti mahdottomaksi. Ja lähdemme siinä ehdollisuuspeliin, joka ei yleensäkään johda minkään näköisiin seurauksiin. Eli nämä ehdot, joita asetamme, niiden pitää olla realistisia ja toteutettavissa. Kun ne on asetettu, niin silti ne pitää täysin täyttää. Ja sitten kannustimien näkökulmasta minä en ole niinkään vakuuttunut siitä, että tarjotaan enemmän se olisi riittävä kannustinjärjestelmä, että joilla ei ole vähemmän vähemmästä eh, ehtoa, ne eivät yleensä toimi hyvin, eivät lainkaan hyvin. Kiitoksia. Ja nyt meillä on Susan Stewart, joka puhuu kansalaisyhteiskunnasta. Hän on tiede- ja politiikkasäätiön säätiön varajohtaja Berliinissä. Teillä on puheenvuoro. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuutta puhua täällä tänään. Minä keskityn kahteen osa-alueen sen itäisen kumppanuuden moninkeskisyydessä. Ensinnäkin tarkastelen tätä neljästä foorumia, eli ihmisten välisiä suhteita, ja sitten siirryn siitä käsittelemään kansalaisyhteiskunnan roolia itäisessä kumppanuudessa, erityisesti monenkeskisissä formaateissa. Mitä tulee tähän neljänteen foorumiin ihmisten välisiin suhteisiin, mm, koulutus, nuoriso, kulttuuri, tutkimus ja innovaatio, niin tämän foorumin tavoitteet, kuten itäisen kumppanuuden äh, tiedonannossa äh, suunniteltiin, ovat äh, oikein hyvät ja välineet ovat sopivia, joten nyt puhun ennemminkin vaikutuksista, joka on mielenkiintoista tässä. Ja ainoa tapa var- mitata tätä vaikutusta on tähän mennessä ollut kvantitatiivinen ja tässä arvio on ollut varsin hyvä, koska vuodesta 2009 kaikilla sektoreilla sen jälkeen kun itäinen kumppanuus on käynnistetty, niin näiden sektoreiden rahoitus on jatkuvasti lisääntynyt. Tämä ei tarkoita, että määrärahoja olisi eh, hyvin paljon, mutta trendi on aivan oikea ja tämä on eh, tervetullut asia. Kun mennään sitten pidemmälle eh, arvioissa, yritetään arvioida monenkeskistä ulottuvuutta ja tätä neljättä foorumia. Tästä tulee hyvin vaikeaa, koska tämä on hyvin yksittäinen kokemus ja tämän foorumin tuotteet ovat usein sellaisia, että niitä ei voi käsin kosketella. On kyse siitä, miten ihmiset toimivat yhdessä ja mitä he hyötyvät siitä. Ja tällä arvion tasolla voimme puhua viidestä tavasta vahvistaa tämän foorumin potentiaalia ja näitä eri yhteyksiä. Ensimmäinen olisi ja nyt viittaan asiaan, jonka edelliset puhujatkin jo mainitsivat, että ihmisten välisten yhteyksien menestys riippuu hyvin paljon viisumivapauksista ja liikkuvuudesta. Ja kun tämä viisumihelpotukset lisääntyvät idässä, niin silloin yhteyksiäkin voidaan solmia eh, paremmin, ne ovat syvempiä. Toiseksi tämä on foorumi, jossa on mahdollisuus päästä tälle ei-byrokraattiselle, ei-hallinnolliselle tasolle. Tätä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Jos katsotaan, mitä esimerkiksi kulttuurin alalla on tehty, niin paljon liittyy kulttuuripolitiikkaan ja keskustellaan niiden ihmisten välillä, jotka ovat vastuussa kulttuuripolitiikassa. Jos tämä on menestyksekästä, niin silloin tätä tulisi jatkaa, mutta oikeastaan mielestäni pitäisi löytää mm, tässä foorumissa enemmän tapoja tehdä yhteistyötä hallitustason ulkopuolella. Ja sitten nuoriso, jos voidaan saavuttaa se, että itäisen kumppanuusmaiden nuoret ryhtyvät yhteistyöhön EU-nuorten kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa, niin siitä tulee normaalia heille ja se tulee ehkä lisäämään myös vieraiden kielen taitoa näissä maissa, joka on hyvin rajallista ja nuorella iällä näiden yhteyksien luominen on helpointa. Ja sitten neljänneksi olisi tärkeää tarkastella tätä tiedotusformaattia, tapaa, jolla kerrotaan kansalaisille tästä mahdollisuudesta ja tästä neljännestä foorumista. Mainitsin, että itäinen kumppanuus ei ole kovinkaan tunnettu näissä maissa ja kun tällaista mahdollisuuksista on kyse, niin näin on erityisesti. Ja sitten lopuksi pitäisi keskittyä siihen, että ne kumppanit, jotka ovat näissä hankkeissa mukana tai tulevat EU-hun ähm, stipendillä tai muilla mm, tavoin, äh, he myöskin tuovat panoksensa. He eivät vain vie jotain, vaan he voivat myös lisätä ymmärtämystä EU-ssa elämästä näissä maissa, joten äh, nämä yhteydet ihmisten välillä pitäisi nähdä kaksisuuntaisina enemmän kuin tähän mennessä. Sitten toinen kysymys. Minua äh, pyydettiin käsittelemään kansalaisyhteiskuntaa ja monenkeskisyyttä itäisessä kumppanuussa yleisesti. Ja voin sanoa, että äh, kansalaisyhteiskunnan rooli on ollut paljon selkeämpi itäisessä kumppanuudessa kuin ennen tämän ohjelman käynnistämistä, ja tämä on hyvin myönteinen äh, kehityssuuntaus. Ähm, pääsyy tälle on ollut kansalaisyhteiskunnan foorumi ja tämä koskee myös tätä moninkeskisyyttä, moninkeskistä ulottuvuutta. Ja tämä foorumi on jaettu temaattisiin työryhmiin. Ja lisäksi meillä on viides foorumi, joka on luotu vähän aikaa sitten, joka käsittelee Ähm, sosiaalista vuoropuhelua. Ja tämä on mielenkiintoista, koska tämä osoittaa, että kansalaisyhteiskunnat näissä maissa pitävät tällaista vuoropuhelua äh, tärkeänä lisänä tähän itäisen kumppanuuteen. Ja kansalaisyhteiskunnan roolista on tullut yhä mm, vakiintuneempi. Heillä on nyt sihteeristö täällä Brysselissä ja heistä on nyt tullut pysyvä osallistuja itäisen kumppanuuden hallitustenväliseen foorumiin, joten heistä on todellakin tullut arvostettu toimija. Jos nyt tässä katsotaan vaikutusta, niin hyödyllisiä vaikutuksia tällä foorumilla selvästi on ollut. Se on lisännyt kansalaisyhteiskunnan näkyvyyttä itäisen kumppanuuden puitteissa puitteistossa. Siitä on tullut tärkeä resurssi EUlle sen yhteyksissä itäisen kumppanimaihin niin, että myös saadaan palautetta yhteiskunnilta eikä vain hallituksilta. Myös ollaan voitu keskittyä useisiin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin. Ne ovat voineet keskittyä yhteiseen agendaan ja niistä on tullut ammattimaisempia. Ja kansalaisyhteiskunnan foorumilla on ollut erityinen hyöty valko suhteen, koska valko on ainoastaan näissä monenkeskisissä aspekteissa mukana ja nämä kansalais yhteiskunnan toimijat, jotka ovat Valko-Venäjän kansallisessa foorumissa mukana, ovat olleet hyvin aktiivisia ja hyödyntäneet tätä. Vähemmän vaikutusta on ollut siinä, miten kansalaisyhteiskunta vaikuttaa kunnat itäisessä kumppanuudessa ovat olleet ikään kuin eriytettynä tähän kansallisyhteiskunnan foorumiin. Ja tässä äh, piilee muutama vaara. Äh, niin, että jotkut toiset kansalaisjärjestöt, jotka eivät ole niin lähellä EUn agendaa, saavat saattavat jäädä ulkopuolelle ja monimuotoisuus saattaa kärsiä ja kansalaisyhteiskunnan foorumia pidetään EU:ssa ehkä sitten näiden maiden kansalaisyhteiskuntana, mitä se ei ole. Kansalaisyhteiskunta on paljon monipuolisempaa kuin mitä nämä pelkästään nämä järjestöt, jotka ovat edustettuna foorumissa. Ja vaarana on myös se, että foorumi eh, itäisen kumppanuuden maissa nähdään ainoastaan tällaisena eh, ikään kuin EU-edustuston eh, lisähaarana että se ei enää olekaan tällainen välikäsi, joka voi antaa palautetta ja tehdä yhteistyötä yhteiskuntien kanssa ja on itse asiassa osa yhteiskuntaa. Ja nämä haasteet on pidettävä mielessä, jotta voidaan ylläpitää tiettyä joustavuutta tässä kansalaisyhteiskunnan foorumissa sekä näissä järjestöissä, jotka osallistuvat, sekä siinä, että otetaan mukaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita myös foorumin ulkopuolelta, joten minä nyt vetoan siihen, että ei keskityttäisi pelkästään tähän kansalaisyhteiskunnan foorumiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kuulemme kollega Lubashenkoa. Hän on sekä opettaja että bloggari. Hän on tutkinut muun muassa linkitykseen liittyviä ongelmia ja uusien medioiden käyttöä neuvosto jälkeisen ajan maissa. Olkaapa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla on ilo ja kunnia osallistua tähän kuulemistilaisuuteen ja esittää muutamia ajatuksia. Yleisiä tietoja kumppanuusohjelmaan liittyen, mutta yleisesti olen keskittynyt uusien teknologian vaikutukseen sosiaaliseen ja poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan – Tästä kerron siis tänään hiukan enemmän. Minä olen valmistanut myöskin tällaisen PowerPoint-esityksen ja lähdenkin liikkeelle sitä kysymyksestä, että miksi uusilla medioilla ja tietoteknologioilla on suuri merkitys itäisen kumppanuusmaiden toiminnassa. Tilanne on muuttunut hyvin nopeasti, muun muassa käyttäjien kasvun suhteen suhteen itässä kumppanuusmaissa ja tällä hetkellä on aika lailla vaikea löytää sellaista elämän aluetta, joihin twiitit, blogit, kommentit, tykkäykset ja muut eivät olisi vaikuttaneet. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että EUn itäisen kumppanuuspolitiikan lähestymistapa on omanlaatuinen. Kyse on eräänlaisesta suoran yh- yhteyden puutteesta yhteisöihin ja uudet teknologiat mielestäni tarjoavat mahdollisuuden viestinnän parantamiselle näissä yhteisöissä ja yhteiskunnissa tämän byrokraattisen äh, järjestelmän ulkopuolella, niin kuin täällä jo sanottiin kollega Stuartin puolesta. Millä tavalla uudet mediat vaikuttavat kumppanuuden todellisuuteen? Internetiä ei pidä katsoa ainoastaan liian optimistisesti. Me tiedämme, että tätä kautta syntyy enemmän avoimuutta ja hallitus on vaikeampaa valvoa tiedon välittymistä ja Näinä aikoina internet on muodostumassa alueeksi, joka tarjoaa mahdollisuuden etsiä ja löytää tietoa asioista ja tapahtumista, joita hallitus yrittää pimittää. Myöskin opposition äänit saadaan kuuluviin tai niiden ääni, jotka eivät yleensä saa tavallisen medioiden kautta ääntään kuuluviin. Myöskin ruohonjuuritason toimia on havaittavissa, loko, lukuisia esimerkkejä löytyy, mutta toisaalta, kuten me tiedämme, niin teknologialla on myöskin varjopuolensa ja hallituksella on mahdollisuus valvoa internetin käyttöä ja, ja voivat myöskin vaikuttaa kansalaisten toimintamahdollisuuksiin. No meillä on se, nämä molemmat puolet nyt mainittuina. Mutta sitten on olemassa myöskin hiukan munlaisia kysymyksiä, esimerkiksi tämä pirstaloituminen uusien medioiden kentällä. Ja sitten tällainen uudenlainen ilmiö, Siihen liittyen näistä slaideilta löytyy muun muassa tämä juliste, joka ilmestyi jokunen kuukausi takaperin. Viestintä siis helpottuu internetin välityksellä ja sosiaaliset verkostot kasvavat nopeasti ja nämä ovat luoteltaan usein rajat ylittäviä järjestelmiä ja tätä kautta voidaan parantaa yhteisöjen välistä viestintää itäisessä kumppanuudessa. Mutta tässä keskeisempänä toimijana on tämä Venäjän sosiaalinen verkosto. Tässä näette nämä eri sosiaaliset verkostot, ja jos katsotte näitä itäisen kumppanuusmaiden tilannetta internet-aikakaudella, niin voidaan puhua, että kyse on ikään kuin tällaisesta venäläisen internetin kokonaisuudesta mitään uusia järjestelmiä ei ole syntymässä, eli mitään uuden median foorumeita ei ole tällä hetkellä itäisen kumppanuusmaiden alueella olemassa, jotka helpottaisivat näiden yhteisön välistä viestintää. Toinen tärkeä asia tai syy sille, että ihmiset haluavat käyttää näitä viestintämuotoja, niin tästä käy ilmi internetin käyttömahdollisuudet ja lehdistön vapaus. Tämä nyt ei ole ihan kaiken kattava selvitys, mutta jos nyt ajatellaan tätä itse asiaa, niin ongelmana on se, että toimintamahdollisuudet kaikissa itäisen kumppanuusmaiden alueilla eivät ole yhtäläiset, siis internetin käytön suhteen. Erät hallitukset ovat allekirjoittaneet toimintamahdollisuuksien liittyviä sopimuksia. Ukraina ja Azerbaidžan ovat ilmeisesti ne ainoat maat, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen toiset maat, kuten Georgia, Moldova, Armenia ja valko venäjä eivät allekirjoittaneet tätä sopimusta, e, kuten eivät myöskään Yhdysvallat tai EUn jäsenvaltiot. Mutta tämä ei tietenkään ole osoituksena siitä, että kyse olisi autoritaarista valtion johtamistavasta. mutta se kuitenkin hankaloittaa EU-tason standardien käyttöä näissä maissa. Tämä siis saattaa johtaa siihen, että otetaan käyttöön eri sääntelyjärjestelmiä – ja se voi vaikuttaa ja hankaloittaa tällä alueella rajat ylittävää viestintää. Ehkäpä muutamia ehdotuksia sen suhteen, mitä EU voisi tehdä tai pitäisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Mielestäni meidän täytyy korostaa enemmänkin juuri tätä eurooppalaisten standardien käyttöönottoa. Meidän tulisi rohkaista jäsenvaltioita ja kumppanuusmaita vaihtamaan kokemuksia e-hallintoon ja kehitykseen liittyviä kokemuksia, koska ne ovat keskeisimpiä välineitä silloin, kun avoimuutta hallintopuolella halutaan lisätä. Sitä kautta voidaan myöskin tarjota uusia diplomaattisia keinoja yhteistyölle ja sitten mitä tulee online-viestintään, hyvä olisi saada kattavampaa tietoa näistä kumppanuusmaista, jotta voitaisiin tarkemmin sanoa, mikä tämä todellinen tilanne tällä hetkellä on. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on tällainen uusi mediafoorumi, jonka puolalaiset opiskelijat ovat kehittäneet. Tämä on nimeltään Eastbook EU ja se on tarjolla neljällä eri kielellä. Ja tämän tyyppiset mallit ovat mielenkiintoisia, niitä kannattaisi tukea. Mitä tulee pidempään aikaväliin, niin olisi järkevää panostaa kestävään online-viestintään kumppanuusmaiden kanssa, mutta sitä asiaa ei kannattanut täällä vielä tänään käsitellä. Kiitoksia. For your deliberation. Kiitoksia oikein paljon näistä esityksistä. Nyt pyytäisin, että ne kolme kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, esittäisivät kysymyksiä sitten on teille lyhyesti äh, puheenvuoron toista kierrosta varten, jos haluatte vastata kysymyksiin. Onko muita? No sitten meidän täytyy olla oikein nopeita. Meillä on 15 minuuttia aikaa. Edustaja Kronberg. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvin mielenkiintoisia johdantoja. Haluaisin kysyä Susan Stewartilta tästä vaikutuksista. Puhuitte paljon kansalaisyhteiskunnasta ja on hyvä, että se on siihen ei tullut vaikutuksia, vaikka toinenkin puhuja sanoi, että on puutetta näistä suorista yhteyksistä. Voisitteko puhua myös vaikutuksesta turvallisuuteen? Miten ihmiset näkevät EUn? Onko ollut muutosta siinä, miten he näkevät EUn? Onko se mahdollinen vihollinen vai kumppani? Minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla Euroopan turvallisuuskysymykseen? Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče odbora. Za... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiitoksia kovasti siitä, että kerroitte meille asiantuntevasti näistä asioista. Minua kiinnostaisi seuraavanlainen kysymys. Voisitteko miettiä sitä, että oli sitten äh, esimerkiksi Vilnassa äh, hallituksen päämiehenä. sitten näissä foorumeissa. Ja jotkut sanoivat tässä jo, että Euroopan näkemykset eivät ole samanlaisia kuin mitä äh, oli 90-luvulla esimerkiksi. Kun otetaan tämä asia huomioon, niin miten näette tämän dynamiikan suhteessa näihin maihin. Nämä ovat maita, jotka ovat lähellä meitä ja niillä on tietenkin vaikutuksia myös Venäjältä. Se on hyvin merkittävä naapuri niille. Mitä olette mieltä? Miten voidaan kehittää monivälistä vuoropuhelua Euroopan unionin ja näiden itäisten kumppaneiden kesken? Ja sitten toinen kysymys nyt nämä rahoitusvälineet, joita on tulevissa äh, rahoitusnäkymissä, äh, ovatko ne riittävät? Ovatko nämä määrärahat riittävät, jotta voidaan säilyttää suhteiden dynamiikka ja voidaan äh, vaikuttaa Euroopan unionin kautta myös näihin maihin? Kiitos. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin hyvin vaikuttunut siitä, että sanottiin, että meidän politiikkamme liittyen itäisten kumppanuusmaiden ehdollisuuteen ei ole niin menestyksekästä. Joskus näitä vaatimuksia on mahdoton täyttää. Pyytäisin, että vieraamme kertoisivat hieman enemmän tästä. Minun kysymykseni on, pitäisikö meidän tehdä eroa eri itäisen kumppanuuden maiden välillä? Vai pitäisikö meillä ehkä olla jotain räätälöityjä ehtoja? Koska vaikuttaa siltä, että eroja on tietenkin. Joillekin maille voimme asettaa kunnianhimoisempia ehtoja, toisille toisten suhteen meidän pitäisi olla ehkä hiukan kärsivällisempiä. Voisitteko puhua tästä hiukan enemmän? Yeah, I just wondering what the experts... Niin, kysyisin asiantuntijoilta Venäjän toimien suhteen, että miten se painostaa muun muassa Ukrainaa, Moldovaa ja Armeniaa ja ehkäpä Georgiakin. Eli että niiden ei pitäisi yrittää allekirjoittaa CDFA-sopimusta. Tämä ilmeisesti on Venäjän strateginen tavoite, eli nämä maat halutaan pitää erossa Euroopan unionista lähempänä itseään. Miten Euroopan unioni tässä suhteessa voisi puuttua Venäjän toimiin? ehkäpä tarjoamalla rahoituksellista tukea tai jos VTO-määräyksiä rikotaan, kuten viime viikolla kävi ilmi Moldovan suhteen, eli että esimerkiksi EU kieltäisi venäläisen vodkan tuonnin unionin alueelle. Eli meidän pitäisi tukea näitä itsenäisiä maita tiellä kohti EUta, mikäli niin haluavat. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä se, että ei tehdä mitään, se olisi pahin toimintatapa. Minä olen tässä katsonut tässä on no, parikin tärkeää asiaa. Ensinnäkin äh, lähitulevaisuudessa tai jatkuvastikin me olemme vain naapureita ja meidän täytyy auttaa näitä naapureita olemaan hyviä naapureita eikä olla ongelmissa niiden kanssa. Ne, ne maat, jotka ovat esittäneet eurooppalaisia äh, tavoitteita, meidän pitäisi auttaa näitä maita eri tavoin mitä olette sitä mieltä, minne nämä itäisen kumppanuuden maat kuuluvat? Kuuluvatko ne kaikki samaan maaryhmään tai ehkäpä eivät? Raha on tietenkin tärkeää tässä yhteydessä, mutta minun mielestäni se ei ole avaintekijä, kun haluamme auttaa naapureita lähestymään meitä. Niitä voidaan rohkaista hyvillä esimerkeillä ja hyvällä tahdolla – Esimerkiksi viisumipolitiikan avulla tuetaan Venäjän painostuksen torjuntaa. Ettekö ole sitä mieltä, että olisi nyt viisainta puhua enemmän Venäjän kanssa ja yrittää vakuuttaa Venäjän federaatiota siitä, että myös heidän etujensa mukaista on antaa vapaiden maiden ilmaista vapaasti oma tahtonsa ja viestiä siihen malliin kuin he, ne itse tahtovat. Kun lisätään näiden maiden tietoisuutta, niiden itsetietoisuutta, eurooppalaisena maina on mielestäni avainasemassa. Menettelmiä ja välineitä on tähän tarkoitukseen jo annettu Oletteko sitä mieltä, että voitaisiin tehdä jotakin muuta, vaikka lyhyellä aikavälillä, että lisättäisiin tietoisuutta näiden maiden osalta, jotta siellä saadaan myös tietoa siitä, että ne ovat todellakin eurooppalaisia maita. Благодаря. Благодаря за добрите анализи и за презентациите, които... Kiitoksia näistä hyvistä analyyseistä ja esityksistä, jotka todellakin antavat nyt laajan pohjan keskusteluille. Tässä kuussa meidän valiokuntamme ja Euroopan parlamentti ovat antaneet liikaa aikaa keskusteluihin itäistä kumppanuudesta. Paljon on sanottu, tänään jo monta asiaa toistettiinkin ja tulemme jatkamaan vielä tätä keskustelua itäisestä kumppanuudesta. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä päivänä meidän täytyy ryhtyä konkreettisempiin toimiin esimerkiksi Ukrainan suhteen. Siksi minulla on kysymys eh, herra Adamskille. Eh, mitä konkreettisia toimia eh, EUn tulisi käynnistää ja milloin ja missä olosuhteissa EUn tulisi Äh, tehdä sopimus assosioinnista Ukrainan kanssa ja mitä äm, Vilnassa tapahtuu. Minulla on eh, Rova Syötiltä kysymys. Kansalaisyhteiskunta kehittyy kaikissa maissa, myös omassa maassani. Kun katson eh, kansalaisyhteiskunnan tilaa näissä eh, itäisen kumppanuuden maissa, niin mitä mieltä olette näiden kansalaisjärjestöjen riippumattomuudesta, sitoutumattomuudesta poliittisiin hankkeisiin? Onko sellaista vaikutelmaa, että ne kehittyvät itsenäisesti ja hyödyttävät kansalaisia eivätkä jotain poliittisia eliittejä. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Pari konkreettista kysymystä näihin mainittuihin aiheisiin liittyen. Yhtenä tärkeänä asiana pidän sitä, että Euroopan unioni ilmeisesti käsittelee tätä keskeisenä ongelmana, eli tässä yritetään puuttua näihin maihin. Minun mielestäni tämä on imperialistista politiikkaa, jota käytetään va- tai jota toteutetaan eri välineillä. Kreikan kommunistinen puolue vastustaa sitä, miten näitä suhteita kyseisiin maihin kehitetään. Kyse ei ole tasavertaisista suhteista. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että EU ja Venäjä riitelevät siitä, miten vaikutetaan toisten maisten toimintaan. Täällä on osoitettu lukuja internetin käytön suhteen, ja nämä luvut osoittavat, että Venäjällä panostetaan enemmän internetin kuin länsimaissa. Ehkäpä syyt ovat vähän toisenlaiset. Internet on sinänsä suhteellisen vapaa, mutta nämä maat ovat kuitenkin enemmän itään suuntautuneita. Sinänsä sitä en vastusta, mutta tietääkö EU laisinkaan, mitä kansalaiset odottavat Euroopan unionilta? Miten voimme kehittää suhteitamme tasavertaiseen suuntaan? Esimerkiksi viisumipolitiikasta luopuminen, se olisi hyvä asia, mutta se varmaan johtaisi myöskin aivovuotoon, eli ammattitaitoiset ihmiset lähtisivät muualle. Ja meidän täytyy muistaa, että taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat vielä hankalammat kuin Euroopan unionissa tällä hetkellä. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Aivan lyhyt kommentti, koska meillä on uh, loppumaton keskustelu tästä naapuruuspolitiikasta, mukaan lukien viime Strasbourgin viikko kun nyt äh, meillä on tämä tämänpäiväinenkin keskustelu, keskustelemme naapuruuspolitiikasta. Äh, äh, monet päättävät liittyä tulliunioniin, joten meillä on paljon haasteita, jotta löydämme uuden naapuruuspolitiikan niin, että me olemme yhteyksissä Euroopan unionina näihin maihin. Nyt tämä tietenkään ei liity pelkästään tulliasioihin, vaan myös siihen kyse on siitä, mikä on niin sanottu poliittisen järjestelmän malli. Meillä on haasteena se, että miten hoidetaan sellaiset maat kuten Armenia, koska tässä tapauksessa esimerkiksi ollaan nähty, että meillä on uudet realiteetit edessämme ja vanhanaikainen, ystävällinen, pitkän aikavälin politiikka on päättymässä. Joissain tapauksissa on myönteisiä tuloksia, joissain tapauksissa vähemmän. Viittaisin Kreikan kollegaan, joka puhui äsken kieltäydyn sellaisesta kielestä, kielenkäytöstä, jossa me olemme nenät vastakkain tai napit vastakkain Moskovan kanssa. Kyse on yhteisöistä, jotka, jossa on vapaita ihmisiä, joille tarjoamme jotakin. Ja toinen kysymys sitten viisumi vapautus, jos viisumijärjestelmä on sellainen asia, joka vaikuttaa ihmisten vapauteen ja siihen, miten heitä pidetään äh, vapauden ulkopuolella. Me olemme aivan väärässä. Tämä ei äh, toiminut Puolassa kommunistiaikaan. En tiedä, miten se toimisi äh, Kreikassa, mutta minä en lähde tällaiseen kielenkäyttöön enkä filosofiaan, joka tuli kreikkalaisen kollegani suusta. Kiitos. as if I understand correctly, we have quite mm, not, much, not, much time, so I'll... Jos ymmärsin oikein, niin meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten yritän puhua lyhyesti. Kaikki nämä kysymykset, niillä on jotain yhteistä, ja minulla on yksi peruskommentti ja vastaus, joka todennäköisesti vastaa suurimpaan osaan näistä kysymyksistä. Kuten esityksessäni mainitsin aivan alussa, minä näen itäisen kumppanuuden hyvin tällaisena eliittinomaisena hankkeena. Eli siinä ei ole oikein yhteyttä yhteiskuntiin. Tämä on asia, joka siinä vaiheessa, kun nämä maat päättävät siitä, mihin suuntaan ne ovat menossa, niin se on niiden päätös ja riippuu hyvin paljon niiden yhteiskunnista, kuinka epädemokraattisia kantoja meillä onkaan itäisessä kumppanuudessa, itäisen kumppanuuden maissa, niin kaikkien näiden hallintojen on kuitenkin otettava huomioon julkinen mielipide. Ja mm, niiden on tehtävä lähempää yhteistyötä julkisen mielipiteen kanssa. Sitten esitin kysymys, millainen kuva EUsta on näissä itäisen kumppanuuden maissa. No, kukaan ei näe EUta minään vihollisena. Jos katsotaan Ukrainaa, joka on minulle henkilökohtaisesti lähinnä oleva maa, niin suuri osa tutkimuksista osoittaa, että suuri osa yhteiskunnasta tukee sitä, että tehdään läheisempää yhteistyötä EUn kanssa. Ongelma on se, että yhteiskunta ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, että ollaan integroituja EU-hun? Ja se, mistä meidän on mietittävä, on, se, että miten me selitämme nämä asiat ensinnäkin mielipidejohtajille ja sitten yritämme levittää tätä ymmärtämystä koko yhteiskuntaan. Ja tämä on varmaan vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä. Meidän tulisi yrittää toimia niin, että nämä yhteiskunnat ymmärtäisivät nämä ongelmat paremmin ja tekisivät sitten omat päätöksensä. Ja äh, olen samaa mieltä siitä, että jos ei ole samaa mieltä asioista, niin se ei tarkoita sitä, että ei tehdä yhteistyötä. Eh, joten eh, meidän täytyy ottaa huomioon eh, se tosiseikka, ettei ehkä päästä sopimukseen kaikkien niiden maiden kanssa, jotka ovat mukana itäisessä kumppanuudessa. Ja meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme tehdä tästä yhteistyöstä hedelmällisempää ja tehokkaampaa, niin hedelmällistä ja tehokasta kuin mahdollista. Kiitoksia. Ich hatte, ich hatte gar nicht gewusst, dass die... En tiennyt, että britit tykkäävät niin tästä vodkasta, että sitä tuotaisin tällaisia määriä. Mutta kiitokset näistä asiantuntijoiden alustuksista. Kollega Adamski, teiltä haluaisin kysyä seuraavaa. Te viittasitte tiedon puutteeseen että valitsee Ukrainassa itäiseen kumppanuuteen liittyen. Päteekö tämä myöskin assosiointisopimukseen? Ja miten EU voisi poistaa tämän tiedon puutteen? Ja sitten mainitsitte tästä Venäjän aiheuttamasta painostuksesta. Sehän on myöskin pelote, eli ettei liitytäisi Euroasiaa yhteisöön. Miten EU voisi toimia tästä ikään kuin vastapainona? Ja kollega Stuart, teiltä kysyisin seuraavaa. Minkälaisia vaikutuksia tällaisella yh- yhteiskuntafoorumilla on kumppanuusmaissa, erityisesti valko roolista olisin kiinnostunut tietävän enemmän. Tällä hetkellä suhteet ovat aika lailla jännittyneet, joten mitä, miten uskotte tilanteen muuttuvan näissä maissa tämän itäisen kumppanuuden kautta. Kiitoksia. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Aivan ensiksi tämä aikaisemmin esitetty kysymys siitä. Uh, siihen tuli jo vastaus Luvesoinkon puheenvuorossa. Onko EU nähty kumppanina vai vihollisena? Lisäisin vain, että periaatteessa EU nähdään yhteistyökumppanina mutta Venäjä on aivan ilmeisesti toinen osapuoli ja siinä epäröidään kumpi valitaan. He eivät halua tehdä tällaista valintaa, vaan haluavat yhteistyötä kummankin osapuolen kanssa. Ja kun he katsovat EUta, niin siinä näkyy lähinnä taloudellinen vauraus. Tietenkin se on hiukan heikentynyt eurokriisin myötä, mutta kyse on vauraudesta ja tietystä suojan tasosta ajatellen eri oikeuksia. Mitä tulee sitten näihin muihin kysymyksiin, Venäjän rooli ja ehdollisuus, uskoisin, että meidän täytyy tehdä ero ainakin kaksi, kahden asian välillä tässä Pitää miettiä uudestaan EUn Venäjäpolitiikkaa suhteessa, e, niin ei ainoastaan e, nykyisten Venäjän toimien takia e, suhteessa naapurimaihin, vaan myös ajatellen Venäjän sisäpoliittisia vaiheita Tämä ei välttämättä liity pelkästään itäiseen kumppanuuteen, koska se on geopoliittinen väline, eikä se sovi välttämättä sellaiseksi. Sanoisin, että ehdollisuutta pitää täytäntöön panna ja EUn pitää olla johdonmukainen suhteessa itäisen kumppanuuden maihin ja sen pitäisi välttää välttää sitä, että noudatetaan kaksia sääntöjä. Ja sitten assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa. Sitä pitää täytäntöönpanna. Ei riitä, että allekirjoitetaan vain Venäjä. Venäjä on tässä suhteessa uhkana. Ja onko Venäjällä sitten strateginen tavoite pitää nämä maat poissa EUn piiristä. Olen sitä mieltä, että se on Venäjän tavoite. Se näkyy melko hyvin äskettäisissä toimissa, mutta jos nyt katsotaan vaikka tätä venäläistä vodkaa, niin, niin meidän pitäisi suhtautua asiaan systemaattisempi systemaattisemmin ja VTOn puitteissa esimerkiksi vaatia Venäjältä johdonmukaisia toimia, koska se on aktiivinen osallistuja. Ukrainan osalta tämä allekirjoituspäätös pitäisi tehdä riippumatta niistä ehdoista, joita esitettiin jo päätelmissä viime vuonna, eikä pelkästään ajatellen poliittisia näkökohtia. Ja sitten äh, kysymys, joka liittyi kansan, äh, kansaisyhteiskunnan mukaanottamiseen äh, kumppanuusmaissa. Se on aika rajallinen. Yksi niistä syistä, joita mainitsin, vaarana on se, että siitä tulisi sellainen formaatti, jossa on ainoastaan eliitti kansalaisjärjestöistä mukana. Ja nyt pitää tehdä vielä lisää, jotta saadaan yhteys rakennettua kansalaisyhteiskuntafoorumin ja yhteiskunnan välille. Kiitos. The, my somewhat abstract thoughts on incentives and economic growth imply Pohdintani kannustimista ja talouskasvusta sisältävät sen, että tämän kaattavan ja laajan vapakauppasopimuksen konsepti väärin ymmärrettiin alusta asti, mutta tämä on kuitenkin historia, jota emme voi pyyhkiä pois, paitsi kun on kyse siitä, että mitä pitäisi tehdä Armenian suhteen, kun Armenia todennäköisesti liittyy tuon tulliunionin ratkaisun täytyy olla sen suuntainen, että miettäisin jotain VTO plus vahvistettua markkinoille pääsyä plus liikkuvuutta. Ja normatiivisen lähentymisen kysymys, joka on tärkeä osa tätä laaja vapaakauppasopimusta, sitä pitäisi heikentää tai siirtää se syrjään kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että samanaikaisesti meidän pitäisi pystyä mm, noudattamaan joitakin peruslähestymistapoja mm, naapuruusmaitamme kanssa. Kyllä niitä täytyy eriyttää. Mm, nämä naapurimaat eivät ole laisinkaan identtisiä ja nyt palaan viittaukseen niin historian taakasta ja muihin kysymyksiin. Ja ne syyt, miksi nämä yksittäiset maat eivät pysty kuromaan kuilua umpeen verrattuna edistyneisiin maihin, johtuvat usein hyvin erityisistä piirteistä, jotka liittyvät juuri tuohon maahan. Ja ehdot, joita me otamme käyttöön, niin pitäisi arvioida näiden kysymysten pohjalta. Tämä ei ole mikään uusi ongelma. IMF on jo vuosikymmeniä taistellut tämän asian parissa. Sen pitäisi tavallaan kohdella kaikki asiakkaitaan samalla tavoin, mutta kuitenkin on joka maassa tunnistettava, mikä on nyt se este edistykselle ja keskittyä nimenomaan siihen. Venäjän äh, pelottelustrategia tulee mielestäni olemaan mm, sellainen, että se ei sitä tule hyödyntämään. Pahimmassa tapauksessa se tulee johtamaan tällaiseen alaspäin menevään kierteeseen suhteessa, mutta näin ei välttämättä täydy olla, koska me tiedämme, että venäläiset usein ryhtyvät tällaiseen äm, itselleen haitalliseen toimintaan ja kun he sitten huomaavat, että näin on, niin he luopuvat siitä äh, käyttäen jotain tekosyytä suhde tulliunionin ja EU-suhteiden välillä on varsin monimutkainen. Tärkeää tässä on se, että mitä ikinä teemmekin, niin meidän tulisi noudattaa kansainvälisen kaupan ja investoinnin sääntöjä, eikä yrittää keksiä jotain täysin uutta. Ja se, mitä Susan Stewart myös mainitsi, hän mainitsi VTOn roolin suhteessa Venäjän pelotteluun. Tämä on erittäin tärkeä asia mainita. Kiitoksia. Mm-hmm. Uh, uh, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, minä olen sitä mieltä, että EUn tavoitteena ei pitäisi olla luoda vain ainoastaan hyviä yhteistyön suhteita tai ilmapiiriä, vaan saada muutoksia aikaiseksi, johdattaa maita muutoksen tielle val- oikeusvaltion periaatteisiin nojautuen. Ja tietenkin tämä vaatii rahaa, mutta Vaikka tämä tuki moninkertaistettaisiin, niin tuskin tulokset paranisivat huomattavasti. Todellinen vaikutusmahdollisuus on tämä CDFA-sopimus ja viisumipolitiikan muuttaminen. Niiden kautta voitaisiin saada todellisia muutoksia aikaiseksi näissä itäisen kumppanuuden maissa. Tämä olisi minun suositukseni. Sitten Ukrainan yhteiskunnan toiveisiin. Haluavatko ne unionin vaiko Venäjän? No, viimeaikaisten oven suu kyselyiden mukaan suuri osa haluaa CDFAan ja 35 prosenttia Tulliliiton Venäjän kanssa, mutta mielenkiintoista on, että nuoret haluavat EUn ja tulliunionin kannattajat ovat niin sanottua vanhempaa sukupolvea ja 25 prosenttia pitää itseään ikään kuin eurooppalaisena. Sitten Venäjään. Venäjä on irtaantumasta imperialismista. Se on melkoinen haaste myöskin EUlle, eli miten siihen pitäisi suhtautua, koska nämä sovellettavat välineet eivät EU-näkökulmasta katsottuna ole hyviä pelkkä elitin kanssa keskustelu ei riitä. Meidän tulisi käydä yhteisvuoropuhelua myöskin yhteiskunnan kanssa. Votkan tuotikielto olisi Venäjän yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna aivan järjetön vaihtoehto. Ehkäpä voisimme keskustella siitä, että Venäjä olisi itäisen kumppanuusprojektin yksi yhteistyökumppani. Ja sitten vielä yksi vastaus siihen kysymykseen, joka täällä esitettiin saksan kielellä. Eli mitä voitaisiin tehdä tämän tietovajeen korjaamiseksi? Minä uskon, että parempaa tietoa voitaisiin tarjota, viisaampaa viisumipolitiikkaa, viisaampia äh, konsuliedustajia. Eli tiedottaminen on kaiken A ja O. Muistuttaisin teitä siitä, että Ukrainasta löytyy paljon mainontaa sen suhteen, että EU olisi vain ainoastaan yksi alue, jolla käytetään vain ainoastaan englantia, ja EU olisi järjestö, joka keskittyy vain ainoastaan homoseksuaalivähemmistön aseman tilante, asemaan. Eli tällaista informaatiota EUsta välitetään Ukrainassa internetin ja lehdistön välityksellä. Ja tämän korjaamiseksi EUn pitää lisätä valistustoimintaansa ja käyttämään myöskin viisaampaa ja parempaa viisumipolitiikkaa. Kiitoksia. kiitokset näistä äh, esityksistä. Jos äh, se on mahdollista, niin olisi mukavaa saada myös kirjalliset tekstinne ja olisi varmaan hyödyllistä, jos olisimme yhteydessä vielä Vilnan jälkeen niin, että voisimme hyötyä tästä mahdollisimman paljon. Kiitän siitä, että tulitte paikalle ja kaikesta siitä, mitä meille kerroitte. Herra Angu Raakikselle haluaisin vielä sanoa, me olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni toimii tasa arvoisesti tässä, ja tämä on erona Moskovaan. Päätös siitä, että tehdäänkö tällaisia sopimuksia, niistä ei, niitä ei tehdä Brysselissä tai Moskovassa, vaan Tiflisissä tai Kiovassa tai jossain muualla. Tämä on EUn lähestymistapa kaikissa suhteissa. Me olemme demokraattinen yhteisö, joillakin on varmaan vielä totuttelemista tässä asiassa. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Fine, I hope you too. Hello, Mr. Brock. Hello, hello. Meine Damen und Herren, ich darf den... Hyvät naiset ja herrat, nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tämä äh, tehdään yhdessä EUn ja Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian parlamentaaristen yhteistyövaliokunnista vastaavien valtuuskuntien kanssa. Voisitteko olla hiljaa täällä hiukan, pyydän. Voisitteko lähteä salista? Please, could you stop that discussion? Voisitteko päättää tuon keskustelun? Mitarbeiter. Nicht von mir. Was I would like to greet in our Minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi Georgian oikeusministerin joka tulee kertomaan Georgian viimeaikaista kehityksestä etenkin suhteessa oikeuslaitokseen, mutta myös nyt, kun valmistelemme Vilna huippukokousta. Rouva Sulkiani, olemme erittäin iloisia, että olette täällä tänään. Tämä mielipiteen vaihto tulee oikeaan aikaan ennen presidentinvaalianne ja ennen EUn huippukokousta. Ja Venäjä harjoittaa myös jotain painostusta ja me olemme tehneet siitä varsin hyvän päätöslauselman viime viikolla Strasbourgissa. Georgian unelma on nyt vallassa ja nyt meidän pitää katsoa eteenpäin ja taaksepäin ja erityisesti tätä uudistusprosessia. Erityisesti olemme kiinnostuneet oikeuslaitoksen uudistuksesta. Se oli tämän Georgian unelman ähm, yksi suurista tavoitteista ja juuri päivä, pari päivää sitten kerroitte oikeuslaitoksen uudistuksen toisesta vaiheesta. Voitteko hiukan kertoa, mitä vielä pitää tehdä? Tiedätte, kuinka huolestuneita olemme tällaisesta selektiivisestä oikeudenkäytöstä. Ja tammikuussa pitäisi alkaa myös ryhmätoiminta, joka vastaa väärinkäytöksistä oikeuslaitoksessa. Venetsian komissio kuitenkin kyseenalaisti tätä. Tässä pelättiin, että koko oikeuslaitos kyseenalaistetaan. Te olette työskennelleet hyvin kauan Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimesta, ettekö ole sitä mieltä, että Strasbourgin tuomioistuin olisi parempi foorumi tässä. Nämä laittomat äänitteet, jotka arkistoista löytyivät, ne osittain tuhottiin. Se oli varmasti hyvä asia, mutta voitaisiinko loputkin äänitteet tuhota? Ja sitten voisitteko kertoa meille, miten valmistelette vaaleja? Ja millainen ilmapiiri on nyt ennen vaaleja? Sitten kunnallispäättäjät ovat olleet suuren painostuksen alaisena hallituksen taholta. Onko tätä tutkittu? Kunnallisvaalit pidetään toukokuussa. Tämä on demokraattinen tapa vaihtaa johtajuutta paikallistasolla, mutta siihen ei saa puuttua. Ja sitten olimme myöskin huolestuneita Sedan kunnan tilanteesta, kun sieltä poistettiin pakolla minaretti ja on ollut väkivaltaisuuksia eri kansanryhmien kesken. Ja teidän pääministerini lähetti toinen syyskuuta kirjeen, että hän aikoo erota presidentinvaalien jälkeen. Mitä tämä tarkoittaa maanne politiikan jatkuvuuden kannalta? Erityisesti kuitenkin haluaisin kuulla tulkintanne äh, tästä hänen haastattelustaan, että hän tarkistaa äh, tulliunionia. Mikä teidän mielipiteenne on tästä? Se olisi mielenkiintoista. Haluaisin sanoa teille, että me olemme erittäin kiinnostuneita siitä, että Villan huippukokous on menestys ja siksi toivomme, että jos olosuhteet ovat oikeat, voimme aloittaa sopimuksen maanne kanssa. Ehkä voitte auttaa meitä. Tässä prosessissa teillä on puheenvuoro. Thank you. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Minulle on suuri kunnia tulla puhumaan tänne ulkoasiainvaliokuntaan Euroopan parlamenttiin tänään. Tämä on hieno mahdollisuus minullekin eh, katsoa, missä eh, Georgia eh, on tällä hetkellä, kun se lähenee Euroopan unionia ja Vilnan äh, huippukokouksen alla äh, yhä enemmän meillä on haasteita edessämme ja prosessissa me olemme äh, hyvin paljon saaneet poliittista tukea tältä valiokunnalta, valiokunnan puheenjohtajalta ja Tämä liittyy myös tuohon Syyrian ulkoministerikokoukseen. Ja sitten Vilnan kokous. Minä en aio antaa mitään poliittisia julkilausumia, vaan puhua siitä, mitä me haluaisimme käsitellä EUn ja Georgian välillä. Oikeusministeri, joka myös käsitteli Georgian tulevaisuutta, haluaisin tästä puhua hyvin selvästi. Meidän strateginen tavoitteemme on se, että rakennetaan eh, institutionaalista demokratiaa, eurooppalaista demokratiaa, ja eh, tämä eh, liittyy myös poliittiseen assosiaatioon, talouden integraatioon EUn kanssa. Se olisi mahdotonta purkaa, vaikka mikä hallitus tulevaisuudessa tulisi voimaan meidän täytyy edelleenkin pitää lupauksemme, sitoumuksemme, varsinkin Euroopan standardien mukaisesti, ja ottaa huomioon ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate. Euroopan unioni, sitä puhutaan usein normatiivisena valtana, jos me katsomme tätä tilannetta nyt Georgiasta, näemme, miten paljon on saatu uudistuksia aikaan Georgian hallitus ja oikeusministeri tarjoavat useita foorumeita myös kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle ja myös oikeusprosessin, oikeudellisen prosessin osallistumiseen. Myös, kyse on myös suorasta viestinnästä, osallistumisesta päätöksentekoon eri tasoilla. Nyt Oikeusministeri on antanut tästä asiasta lakiehdotuksen ja se on tässä vaiheessa käsittelyssä. Myös julkisen tiedon saatavuus se on lisääntynyt merkittävästi eri asetusten kautta ja tällä tavoin julkinen tieto on saatavilla proaktiivisesti ja näin tämä toimii myös avoimen kumppanuuden periaatteen pohjalta Georgiassa. Kun me luotamme yhä enemmän siihen, että assosiaatiosopimus voidaan viedä eteenpäin Vilnan kokouksessa ja saadaan päätökseen ennen komission kauden päättymistä. Me haluamme noudattaa myös unionin akita ja saada aikaan lainsäädäntömuutoksia ajattelen äh, esimerkiksi äh, ministeriömme laatimia äh, asiakirjoja, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen. Me teemme töitä oikeudellisen ratkaisun parissa, jotta, jonka avulla voidaan täytäntöönpanna tehokkaasti lakeja ja saada aikaan nämä perustuslailliset puitteet Edistystä on nähty myös eri lainsäädäntövaiheissa. Siinä ministeri, oikeusministeri on johdossa muiden ministeriöiden kanssa. Esimerkiksi syrjinnän vastainen laki on luonnosteltu, sanoin kuin kansainvälinen asiantuntijuus maahanmuuttostrategiaa, ihmisoikeusstrategiaa esimerkiksi. Nyt on tärkeää, että saada onnistumaan EUn asiantuntija, vierailu. Syrjinnän vastainen lainsäädäntö on hyvä esimerkki. Se perustuu eurooppalaisiin arvoihin ja se on laadittu, jotta voitaisiin puuttua syrjintään monella rintamalla, myös piilosyrjintään ja tämän avulla voimme tulevaisuudessakin välttää tällaiset tilanteet, joista puhuttiin jonkin aikaa sitten, esimerkiksi tilanne, jonka näemme Tselassa, ja myös institutionaaliset mekanismit, niitä pitää kehittää laadukkaasti, jotta puututaan, puututaan syrjintään ja laajennetaan myös suojaa suhteessa syrjintään, esimerkiksi vammaisuuden osalta. Ja tällä hetkellä myös terveydentila, raskaus, seksuaalinen suuntautuminen. Ja tässä halutaan puuttua monisyrjintään, joka on lisääntynyt selvästi hyvin tärkeää on se, että katetaan julkiset ja yksityiset tahot. Ja jos halutaan, että todellakin saadaan aikaan myös syrjimättömyysasiamiehen tehtävä, niin meillä on myös merkittävät valtuudet tämän tyyppiseen toimeen. Ja näin saamme tämän taakse myös äh, laajan konsensuksen äh, ja äh, siinä ovat monet tahot mukana. Ja sitten hallitustasolla tämä asia esiteltiin diplomaatteille, kansalaisyhteiskunnalle ja eri vähemmistöille. Niiltä on pyydetty myös suosituksia ja tämä on annettu eteenpäin myös Euroopan neuvoston tarkasteltavaksi ja sen jälkeen näin se menee siitä eteenpäin. Ja sitten presidentinvaalit, rauhanomainen vallan siirto tapahtui viime vuoden lokakuussa ja tulevat presidentinvaalit ovat tärkeä testi Georgian demokratialle, jotta voimme tukea avoimesti tätä vaalitoimintaa. Me olemme saaneet aikaan myös vaalitarkkailutehtävät ja halutaan välttää se, että loukataan vaalioikeuksia. Ja tässä suhteessa on annettu myös erityissuosituksia. Työryhmä, joka on aiheeseen perustettu, on puuttunut päätoimijoihin ja antanut ohjeita myös vaalikomissiolle, poliittisille puolueille ja eli eri alueellisille tahoille. Oikeusministeri jatkaa edelleen tarkkailua vaaliasioissa ja puuttuu rikkomuksiin. Minä olen käyttänyt myös tehtävässäni, kun olen toiminut työryhmän puheenjohtajana valtuuksiani ja olen käynyt alueilla ja siellä on tapahtunut huolestuttavia asioita kansalaisyhteiskunnan suuntaan ja tilanne on suosituksiemme ansiosta parantunut ja alue äh, hallinnon tasolla äh, tilanne on vakaa ja kaikki ovat ymmärtäneet, että äh, vaalit ovat hyvin olennaiset, koska viime vuonna Georgia onnistui siirtämään vallan parlamentilta toiselle rauhanomaisesti. Ja nyt vaihdetaan vaalien myötä presidenttiä ilman minkäännäköistä väkivaltaa. Vaaliympäristö Georgiassa tällä hetkellä on aivan erilainen kuin se ympäristö, joka meillä oli Eh, aikaisempana ehdokkaana eh, viime, vuonna, viime vuonna lokakuussa. Oikeuslaitos on ensimmäinen ja tärkeä eh, kysymys, kun uudistuksia tehdään ja EUn tukipuitteet 2014-2017 ovat tässä avainasemassa. Tässä halutaan taata riippumattomuus yksittäisille tuomareille niin sanottu more for more periaate on käytössä siinä. Halutaan, että mm, oikeuslaitoksen eri tasojen tasot toimivat oikeudenmukaisesti ja nyt seuraavassa vaiheessa meille on tulossa uusi, uudistuksia ja Viime viikolla esimerkiksi puhuttiin nimenomaan eh, eh, yksittäisistä tuomareista ja heidän eh, nimittämisestään. Sitten oikeusjärjestelmästä rikostuomioistuin ja hallintotuomioistuin olemme käymässä niitä läpi nyt tämän vuoden loppuun mennessä. Haluamme saada aikaan Euroopan tason, eurooppalaisen tason uudistuksia ja varsinkin niin, että meillä on erillinen tuomioistuin nuorisolle ja e, sitten syyttäjäviraston uudistukset. E, tässä halutaan vahvistaa institutionaalista riippumattomuutta, jotta se voi hoitaa tehtäviänsä e, objektiivisesti ja puolueettomasti. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki syyttäjän valtuudet on siirretty maan syyttäjävirastolle. Minulla ei enää ole enää valtaa syyttää tai olla mukana rikos tapauksissa enää. Se tarkoittaa sitä, että pääsyyttäjä Georgiassa on vapaa politiikasta ja politiikan teosta. Toinen lainsäädäntöpaketti liittyy myös oikeuslaitosuutoksiin. Tällä hetkellä rikostuomioistuimessa käsitellään tietyn tyyppisiä rikoksia ja nyt meillä on uudistuksia tulossa, joita voidaan rakentaa luottamusta myös oikeuslaitokseen. Meillä on myös merkittävät rahoitusmekanismit ja toimintasuunnitelmat, jotka, joiden avulla voidaan saada aikaan erilaisia tavoitteita tietyissä aikapuitteissa. Toimintasuunnitelmia päivitetään tällä hetkellä, jotta voitaisiin heijastella nykypäivää tulevinakin vuosina ennen kuin pääsen aivan loppuun esityksessäni, haluan vielä mainita nämä ehdotukset ja suositukset, joita olemme saaneet kansalaisjärjestöiltä, oikeusasiantuntijoilta ja me olemme saaneet myös Venetsian komissiolta kannanoton. Me olemme ottaneet huomioon kaikki nämä suositukset, joita on annettu. Ja Tämä ei tarkoita, että meillä olisi mikään vaihtoehtoinen oikeusjärjestelmä rakenteilla Georgiassa, vaan se tarkoittaa sitä, että useat tuhannet georgialaiset saavat esittää hakemuksensa komissiolle, jonka jäsenet valitaan kansalaisyhteiskunnasta. Meillä on vankkaa kokemusta. Parlamentti siis valitsee ja nämä tapaukset tutkitaan ennen kuin tapaus tuodaan oikeuslaitokseen ja sitten tuomari sanoo viimeisen sanansa yksittäisestä rikostapauksesta. Nämä ihmiset eivät voi viedä asiaa Strasbourgin tuomioistuimeen, koska nämä hakemukset äh, olisivat äh, eivät äh, tule tähän kuuden kuukauden aikarajaan mukaan. Pääministerin ero tuli hänen kabinettinsa jäsenille ikävänä uutisena, mutta hän pyysi tukea kaikilta kabinetin jäseniltä ja me olemme valmiit auttamaan häntä, jotta hän voi viedä päätökseen poliittisen uudistusohjelmansa. Me tulimme valtaan viime vuonna ja presidentinvaalien jälkeen me toivomme, että voimme hoitaa asiat mahdollisimman avoimesti. Hän pystyy jättämään taakseen hyvin terveen perinnön, vankan perinnön. Aivan lopuksi voin sanoa teille, että aivan ensiksi pääministerin sitoumus ja hallituksen sitoumus demokratiaan ei ole ainoastaan sellainen, että haluamme tyydyttää kansainvälisiä tahoja, vaan kyse on sisäisistä vaatimuksistamme Nämä vaatimukset ovat hyvin tärkeitä, te, olivat hyvin tärkeitä tekijöitä, kun puolue tuli valtaan viime vuonna. Meillä on sellaisia periaatteita, joissa haluamme myös suosia ihmisoikeusperiaatetta, oikeusvaltioperiaatetta ja muita perusarvoja. Lisäksi muutokset Georgiassa tarkoittavat myös muutoksia instituutioissa. Kyse ei ole siis yksittäisistä ministeriöistä. Nyt on haluttu viedä eteenpäin oikeus lainsäädäntöprosessia, oikeusprosessia ja me olemme ottaneet tähän mukaan kaikki ministeriöt, julkiset instituutiot, jotka ovat avoimia niin niiden pitää ansaita myös kansalaisten luottamus. Ja nyt toimimme hyvin monella rintamalla. Se on valtava haaste ja valtava tehtävä, mutta tästä ei voida enää kääntyä takaisin. Kansalaiset ovat kumppaneitamme ja myös Euroopan parlamentti odottaa edistystä Euroopan integraatiokysymyksissä. Ja Vilnan huippukokouksessa olemme mukana. Haluamme vastata haasteisiin. Ja Georgian hallitus sen nimissä haluamme jättää perinnöksi vahvan institutionaalisen demokratian, jota mikään tuleva hallitus ei voi enää kumota. Kiitoksia. Thank you very much. The floor is open. Kiitoksia oikein paljon. Nyt voi esittää kysymyksiä. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron Kavernohille, joka on valtuuskunnan puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Puheenjohtaja, jatkan tsekiksi. Dámy a Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin pysyvän valtuuskunnan puheenjohtajana valtuuskunnan, joka vastaa Georgian, Armenian ja Azerbaidžanin parlamenttien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Haluaisin tässä sanoa, että olen iloinen siitä, että meillä on tänään mahdollisuus tavata ministeri ja käydä keskustelua hänen kanssaan. Minun johtamani valtuuskunnan pää tavoite on se, että yritetään saada aika mahdollisimman hyvät suhteet Euroopan parlamentin ja Georgian parlamentin jäsenten välille. Tämä yhteistyö on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Vuoden takaisten vaalien tarkkailumission jäsenenä minulla oli mahdollisuus tarkkailla vaaleja ja myöskin tarkkailla tilannetta vähän vaalien jälkeen Tbilisissä. Minä vierailin yli 20 äänestyspaikalla ja osallistuin myös spontaaneihin juhliin ja vaalivoittajien ilmoituksiin Tbilisin kaduilla. Tämän jälkeen olemme seuranneet jatkuvasti tätä rauhanomaista vallanvaihtoa. Eh, muutama kuukausi sitten minulla oli mahdollisuus kertoa tälle valiokunnalla, että keväällä ensimmäistä kertaa Georgian historiassa järjestettiin yhteiskokous näiden parlamenttien välillä, siis Euroopan parlamentin ja Georgian parlamentin välillä – ilman, että tehtiin päätöksiä. Ja hiukan huolestuneena seurasimme myös tätä äh, konfliktia, joka on hyvin kärjistynyt opposition ja hallituskoalition äh, jäsenten välillä äh, Georgian parlamentissa. Olemme mm, valmiita auttamaan, jotta suhteet parannisimmat ja jotta saisimme aikaan parempaa yhteistyötä. Monet meistä ovat osallistumassa innostuneina eh, matkalle Georgiaan ja tulevat tarkastelemaan siellä sitten vaalien valmisteluja ja vaalien toteutumista. Haluaisin vielä kiittää ministeriä hänen vierailustaan ja avoimesta puheenvuorostaan ja etukäteen myös siitä, että hän vastaa kysymyksiimme. <clears throat> So if Mr. spoke in Czech, I will speak in... No minä haluan käyttää puolan kieltä, kun Täällä edettävä puhuja käytti omaa äidinkieltään tsekkiä. Niin, täällä parlamentissa olen useampaan otteeseen puuttunut Georgian tilanteeseen ja me olemme tavanneet Georgiassa useampaan otteeseen ja haluan kiittää ministeriä tästä avoimesta lähestymistavasta ja kiitokset myöskin tästä päätöksestänne joka antoi meille mahdollisuuden tavata kollega Rabishvilin muutaman otteeseen. En halua nyt puuttua yksityiskohtiin, vaan puhua teille hallituskoalition edustajan ominaisuudessa. Haluaisin esittää teille vetoomuksen. Minä nimittäin uskon, että tulevat vaalit ovat erittäin tärkeitä. Samaa mieltä ovat varmaan myöskin Georgian kansalaiset. Vaikka presidentin toimivaltuuksia on leikattu, niin silti vaaleilla on suuri merkitys. Minä nimittäin uskon, että mm, tätä vaalia pitäisi pitää ikään kuin kansallisena juhlapäivänä. Pitäisi pyrkiä järjestämään parhaat mahdolliset vaaliolosuhteet. Ja minä uskon, että nyt nykyisen hallituksen pitää tehdä kaikkeensa, jotta tähän tilanteeseen päästään. Tämä olisi minun vetoomukseni. Mielestäni olisi paikallaan, että jo nyt ennakkoon yritettäisiin harkita tällaista poliittista armahdusta. En puhu nyt vireillä olevista oikeus neuvotteluista. Kyllähän henkilöitä voitaisiin vapauttaa, mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Esimerkiksi, että kun syytetty on oikeuskäsittelyssä, niin häneltä voidaan viedä passi tai hänellä olisi päivittäinen ilmoittautumisvelvollisuus. Onhan niitä olemassa poikkeuskeinoja lukuisiakin, joita voitaisiin soveltaa. Se olisi hyvä sekä Georgian demokratialle että myöskin maan uh, kuvan suhteen tai sen suhteen, mil, minkälaiseksi maa, maanne mielletään rajan ulkopuolella. Siinä. Ministeri vierailin maassa ensimmäistä kertaa viime heinäkuussa äh, valtuuskunnassa, jota johti äh, edustaja Danjean. Turvallisuus ja puolustus olivat päätavoitteitamme, mutta tietenkin meillä oli mahdollisuus äh, keskustella useiden ihmisten kanssa ja arvostin kovasti tätä vierailua. Maanne on erittäin kaunis ja tunsin siellä todellakin historian Mm, henkäyksen ja näin yhteydet meidän kulttuurimme ja sivilisaatioomme, mutta minun täytyy sanoa, että minua häiritsi kovasti sellaiset asiat, joissa teillä on oikeusministerinä erityisvastuu. Ja tämä on tärkeää, koska tämä liittyy hyvin paljon avoimuuteen, ja uskottavuuteen seuraavissa presidentinvaaleissa, jotka on niin tärkeää, kuten itsekin sanoitte. Minua häiritsivät elementit, jotka e, johtivat minut ymmärtämään, että tämä saattaisi olla kyseessä valikoiva e, oikeudenkäyttö. Meillä oli mahdollisuus vierailla entisen pääministeri Merashvilin luona vankilassa, häiritsi se, että hän oli ollut siellä kaksi ja puoli kuukautta ilman, että hänen perheensä oli pystynyt vierailemaan hänen luonaan. Sen jälkeen, kun otimme yhteyttä yhteen kollegoista, niin tämä asia on korjattu. minä tiedän, että hän oli mahdollinen kilpailija presidentti-vaaleissa sitä kautta, että hän laitettiin vankilaan. Ja mitä syytöksiä sitten hänelle on esitetty? korruptia vai mitä ne nyt sitten olivatkaan, niin on outoa, että ei nyt näyttänyt olevan mitään paon vaaraa. Ja tuo tuomari, joka määräsi pidätyksen, hän itse oli yhteyksissä henkilöön, joka oli tuomittu korruptiosta kun hän oli sisäministeri. Tämä on kyllä äh, huolestuttavaa ja toivon, että hänen oikeudenkäyntinsä äh, käynnistyy mahdollisimman pian, koska muuten äh, tämä kyllä vaikuttaa selektiiviseltä oikeudenkäytöltä. Ja sitten olin huolestunut siitä, että paikallis, valittuja paikallishallituksia oli ikään kuin kaapattu ja ikään kuin kyseenalaistettu vaalien tulos. Ja sitten myös poliittinen väkivalta, poliittisia vastustajia vastaan ja vihapuhe homoseksuaaleja vastaan ja vähemmistöjä vastaan, jotka eivät ole ortodokseja. Ja myös ääriliikkeet, kuten esimerkiksi Irma Inavishvili siis tuo ryhmä, joka johtaa Irma Inavishvili, äh, niiden voimaantuminen. Äh, nämä ovat kaikki asioita, jotka ovat teidän hallinnon alanne, ja ne ovat mielestäni erittäin huolestuttavia, ja toivoisin, että nämä elementit voitaisiin jotenkin äh, ratkaista ennen kuin vaaleihin mennään. Kiitoksia. Mrs. Nibler. Nikolai. Nikolai. Nikolai. Thank you, President. Uh... Kiitoksia arvoisa ministeri. Mielestäni meidän ei tulisi täällä puhua valikoivasta oikeudesta tässä talossa. Meidän täytyy vain kunnioittaa jokaisen maan omaa toimintaa. Niin minä uskon, että kun teidän CVtä lukee, niin kyllä te olette omien hoitamaan nämä riippumattomasti nämä tehtävät. Mutta ihan lyhyesti kysyisin teiltä seuraavaa. Kun katsotaan Georgian poliittista, poliittisen tason korruptiota, niin miten te tulkitsisitte sitä? Kiitoksia eh, ja tervetuloa ministerille. Mukavaa, että voin keskustella kanssanne eh, ennen tätä keskustelua jo kollegat tässä jo sanoivat äh, asiasta, mutta haluaisin mainita sen, mitä puheenjohtajakin sanoi aluksi. Äh, pääministeri, niin kuin sanoitte, sanoi, että eroaa sen jälkeen, kun Armenia päätti liittyä tulliunioniin. Pääministerinne sanoi, että hän ei jättäisi sitä mahdollisuutta ulkopuolelle. Tai, ja tässä puhuttiin hyvin paljon Euroopan integraatiosta. Tämä on hiukan ristiriitaista kuitenkin minulle. Voisitteko teltoa, kertoa, mitä pääministeri tarkoitti, vai onko, onko tämä koko hallituksen kanta, vai katsoisitteko tätä asiaa jotenkin muuten. Sitten muita näkökohtia tässä niin jos ähm, minä kuulin teidän kommenttinne oikein, äh, teidän pitäisi päättää, äh, hyväksytäänkö minareetit vai ei teidän maahanne. Onko tämä asia, johon vielä viittaisitte, koska äh, enemmistö on ortodokseja, mutta on myös muita uskonnollisia vähemmistöjä, joilla pitäisi olla oikeus saada omat omat tilansa, minareetit mukaan lukien. Ja sitten nämä äh, homoseksuaalit, siellä on ollut äh, fyysistä äh, väkivaltaa toukokuussa. Te puhuitte asiasta heinäkuussa, sanoitte, että ihmiset, jotka, joita on syytetty väkivaltaisuuksista, kaksi heistä oli pappeja ja uskoisin, että tässä prosessissa mennään eteenpäin, mutta nyt on luovuttu syytteistä, koska ei ole todisteita. Minun käsittääkseni todisteita kuitenkin oli, että tällaista väkivaltaa oli ollut. Miten te näette tämän? Miten suhtaudutte siihen, että väkivalta rauhanomaisia ihmisiä vastaan tällä tavoin hyväksytään? Tässä tällä tavoin homofobia ja pelko näitä vähemmistöjä kohtaan vain lisääntyvät. Ja sitten äh, syrjinnän vastainen lainsäädäntö sanoo, että se on hyvä, hyväksytty, se ottaa mukaan koko kansalaisyhteiskunnan, mutta nyt pelätään, että äh, siitä ei tulekaan lakia, ainakaan ennen vaaleja. Minkä tähden tämä prosessi on nyt näin hidas? Ja lopuksi vielä nämä syytykset, että entinen pääministeri Mensheli, joka nyt on äh, vankilassa, niin kyllä minä äh, päätän aivan kohta. Muutkin puhuivat pitkään. Äh, edellinen hallitus, nämä yksityisomaisuuden takavarikointi, syytökset, mitä tässä tapahtuu, ja onko siinä jonkinnäköisiä tuloksia näkyvissä jo. Kiitos. Last but not least, Sí, gracias, señor presidente. Eh, señora ministra. Kiitoksia. Eh, tervetuloa, hyvä ministeri. Eh, te sanoitte puheenvuorossanne, että eh, tämä ei välttämättä ole poliittinen näkökohta, mutta minä kyllä toivoisin, että nämä Rova Lunacekin kommentit otetaan huomioon ja sel- selkeytetään pääministerin kannanottoja varsinkin niin, että suhtauduttaisiin avoimesti ja nämä julkilausumat annettiin heti sen jälkeen, kun Armenian presidentti päätti liittyä tähän prosessiin. Te sanoitte aika selvästi tänä aamuna oman hallituksenne näkemykset. Haluaisin tässä kuitenkin vielä vahvistusta ja sitten toiseksi, aivan kuten muutkin puhujat tässä, liberaalikollegakin sanoi, niin entinen pääministeri, sisäministeri, miten heidät on vangittu ja viisi kertaa on todellakin vangittu ja vapautettu ja nyt taas vankilassa. Miten tämä sopii nyt oikeuslaitoksen toimintaan ja miten voitaisiin välttää tällainen, niin kuin muutkin sanoivat, tämä tyyppinen selektiivinen oikeudenkäyttö. Uskoisin, että tänään se, eh, mitä sanotte nyt hallituksen eh, jäsenenä, eh, sillä on merkitystä. Minä haluaisin vahvistusta myös tästä assosiaatiosopimuskysymyksestä. Kiitos. Um, thank you for these kysymyksistä ja tervetuloa puheenvuoroista, koska kaikki puhuvat mukavinta, itselle mukavinta kieltä, niin minäkin jatkan nyt ranskaksi. Mitä tulee näihin arkistoihin, joita on tuhottu, tämä eh, ei ole salaisuus kenellekään. Silloin kun tulimme valtaan eh, sisäministeriössä, löysimme satoja nauhoituksia, video- ja ääninauhoituksia, salaisia nauhoituksia, joita oli tehnyt instituutio tai yksikkö, jota kutsuttiin perustuslailliseksi turvapalveluksi. Herra oli tehnyt näitä salaisia äänityksiä silloin silloisen sisäministerin alaisena nämä salaiset äänitteet jakautuvat kahteen osaan. Me olemme me käyneet niitä läpi ja me olemme tämän jälkeen kuunnelleet suosituksia, joita Almaver on antanut. Ensimmäinen osa näistä nauhoituksista, videoista heijastelevat yksityiselämää, intiimielämää, poliitikkojen yksityiselämää, nimenomaan opposition elämää. Videoissa on myös toimittajien yksityiselämää, sellaisten toimittajien, jotka kritisoivat tai silloista hallitusta. Ja vielä järkyttävämpää oli se, että näissä videoissa näytettiin yksityis- ja intiimielämää, niiden elämää, jotka olivat myös vallassa – Kyseessä oli nimenomaan kiristysväline epäilemättä, mutta en tästä lähde spekuloimaan. Sitten sisäministeri ja neljä kansalaisyhteiskunnan edustajaa noin kymmenen päivän sitten, kun nämä äänitteet oli löydetty, mm, herra Amarverin suosituksen mukaisesti me tuhosimme ne julkisesti median läsnä ollessa ja media välitti tämän tuhoamistoimen suorana lähetyksenä. Koko maa näki, miten nämä, tuhottiin nämä äänitteet ja nauhoitteet. Tämä ei kuitenkaan lopu tähän, koska Georgiassa on pelkoja ja eh, saattaa olla, että kopioita on liikkeellä. Niitä on esimerkiksi viety. Eh, entiset eh, hallituksen jäsenet ehkä ovat vieneet niitä muualle ja ne ovat ehkä lähteneet maasta viime vuoden vaalien jälkeen, jotta vältettäisiin se, että nämä kopiot nousevat pintaan jossakin vaiheessa ja niitä käytetään kiristysvälineinä ketä tahansa vastaan. Sisäministeri on esittänyt parlamentille lakiehdotuksen, joka lisää sanktioita siinä tapauksessa, että käytetään näitä laittomia kopioita. Tällä hetkellä se johtaa ainoastaan sakkoon tällaisen kopion käyttö, jos joku uskaltaa sellaista tehdä mutta me haluamme, että seuraamukset ovat paljon ankarampia. Eli nämä kopiot, joita mahdollisesti on liikkeellä, pitäisi olla riittävät seuraamukset, että niitä ei enää tule esiin. Ja sitten toinen osa näistä nauhoituksista, kyse on raiskauksista ja kidutuksesta, jotka kohdistuvat oppositioon. Me, olemme, me löysimme näitä, näitä nauhoituksia, joita oli tehnyt entinen sisäministeriö, jossa johdossa oli herra Meravishvili. Näissä nauhoituksissa näytetään tapahtumia, joita voidaan luokitella rikoksiksi ja tästä syystä näitä nauhoituksia ei ole voitu tuhota ennen kuin on selvitetty nämä rikokset. Joka tapauksessa ensimmäisessä osassa, ja samoin kuin toisessa osassa tässä tilanteessa me noudatamme herra Hammarberin suosituksia. Mitä sitten tulee vaaleihin? Meidän hallituksemme tekee kaikkensa, jotta 27. lokakuuta voimme todistaa eh, samalla tavoin kuin itse eh, ehdokkaana saatoin eh, todistaa, saimme 72 prosenttia äänistä viime vuonna alueella, niin kansalaiset ymmärtävät hyvinkin, että vallankumoushenki, sota henki on päättynyt, mutta se ei pääty, jos 27. lokakuuta emme takaa heille vaaleja, jotka ovat avoimet ja jotka voisivat mahdollistaa sen, että tekin sanotte, että Georgiassa on vaihtunut valta salaisella äänestyksellä. Sitten tämä selektiivinen oikeudenkäyttö Tämä on asia, josta usein kuullaan puhuttavan. Voin sanoa teille entisenä yleisenä syyttänä, syyttäjänä minä olen luopunut tehtävästä niin, että yleinen syyttäjä pystyi tähän tehtävään ryhtymään. Kun tulimme valtaan, niin huomasimme, että Georgian syyttäjävirastossa ei osattu tehdä töitä se johtui siitä, että aikaisemmin riitti, että menee tuomarin eteen ja silloin saneltiin tuomiot. Mutta syyttäjä, jonka ei tarvitse töitä tehdä, se oli aika mukavaa, koska tuomari teki mitä käskettiin. Mutta nyt syyttäjä on ymmärtänyt, että tuomareet ovat riippumattomia ja äh, silloin pitää tehdä töitä, jos haluaa näyttää ja osoittaa, että joku on syyllinen. Nyt kun äh, syyttäjäviraston äh, uudistukset ovat alkaneet, ne myös jatkuvat ja haluan varmistua siitä, että tässä on hyvin vankkaa työtä tehtävissä ja Tämä on tärkeä osa oikeuslaitoksen uudistusta. Meillä on vielä paljon tehtävää ajatellen syyttäjäviraston toimintaa. Sitten tuomarit, tuomarit ovat vapaita. He ovat olleet vapaita jo kymmenen kuukautta, mutta ongelma on tässä. Me autoimme lainsäädäntö teitse tuomareita tulemaan vapaiksi ja vapautumaan aivan riippumattomina me menimme myös toiseen vaiheeseen ja näin tuomarit ovat vapaita myös muista tahoista. Esimerkiksi tuomari ei saa automaattisesti jotakin tapausta, vaan tuomioistuimen presidentti päättää, kuka käsittelee minkäkin asian esimerkiksi tärkeät asiat äh, käsittely. Ja tässä ei suosita ketään enempiä, enempään kuin toisia. Meillä on äh, tällä tavoin yhteistyötä äh, Meillä ei ole kiirettä, meillä on aikaa äh, neuvotella tästä lakiehdotuksesta. Näin olemme tehneet äh, kaikki lakiehdotuksesta, äh, lakiehdotukset, niistä keskustellaan kansalaisyhteiskunnan kanssa ja asianomaisten kanssa. Ja sitten minareetit. Minä, minua on kritisoitu ja oma ryhmänikin minua kritisoi, koska sanoin aivan yksinkertaisesti, että ei voida hyväksyä sitä, että mennään koskemaan minareetteihin niin kuin on tehty, koska nämä minareetit, vaikka ne ovat piilossa pystytetty yhdessä yössä, ne olivat täysi yllätys ja ikään kuin lakiakin loukattiin, vaikka kyse on laittomasta rakennuksesta, minä en lähtisi niitä purkamaan – Minua on kritisoitu tästä ja minä lisäsin tähän vielä, että Georgiassa ei ole todellista uskontovuoropuhelua. Meillä on todellakin tarvetta tällaiseen vuoropuheluun ja tarvitsemme todellista vuoropuhelua eri uskontojen ja valtion välillä. Sitä ei ole tällä hetkellä, kun ei vuoropuhelua ole valtion ja uskontojen välillä eh, ja asia on tabu, silloin on vaarana, että mm, tulee vastaavia tapauksia, häiritseviä tapauksia, jotka liittyvät eh, uskonnollisiin vähemmistöihin. Hyvin aktiivisesti me eh, toimimme niin, ettei tulisi tämän tyyppisiä välikohtauksia, jos sitä sellaiseksi voidaan kutsua, koska Georgia ei ole tämänlainen maa ja me olemme olleet suvaitsevaisia jo vuosisatojen ajan. Sitten pääministerin lähtö sanoin, että tämä oli huono uutinen hänen omalle kabinetillensakin, mutta me sanoimme, että nyt tarvitaan tukea, jotta hän voi lähteä ja auttaa kansalaisyhteiskuntaa. Tällä hetkellä pääministeri on sitä mieltä, että nämä uudistukset, joita, joihin olemme ryhtyneet, mahdollistavat sen, että hän voi lähteä ja jättää taakseen avoimen hallituksen – joka eh, puuttuu hyvin tiukasti eh, korruptioon, aivan kuten edellinenkin hallitus, ja hän voi antaa, auttaa kansalaisyhteiskuntaa kehittymään. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee paljon apua tällä hetkellä Georgiassa. Eh, siellä on kolme neljä isompaa kansalaisjärjestöä, ja tämän lisäksi ei ole juuri mitään. Kansalaisyhteiskunta on, sen pitäisi olla vahvempi ja kriittisempi. Se auttaa myös hallitusta toimimaan. Tämä oli aikaisemmin meidän ongelmamme. Hallitus, Meravishvilin johtama hallitus ei tiedä, tiennyt, miten toimittaisiin, miten hoidellaan suhteet kansalaisiin, jotka olivat heidät nimittäneet. Ja sitten, miten Georgia jatkaa tulevaisuudessa. Se haluaa mennä eteenpäin, edelleen kehittyä. Euraasia unioni on Georgialle. Se on ulkopuolella. Georgia on tehnyt valintansa, mutta ei riitä, että valinnat tehdään. Pitää tehdä myös toimia ja niinpä hallituksen kaikissa ministeriöissä. Me teemme tämän asian parissa töitä koko ajan, aivan kuten mainittiin täälläkin. Toivomme, että Vilnassa onnistutaan. Vilnassa pitää onnistua Georgian osalta, jotta voimme tulevinakin kuukausina jatkaa niin, että saamme aikaan allekirjoituksen ja me voimme minunkin ministeriössäni hyötyä tästä ajasta, joka on Vilnan ja allekirjoituksen välillä, jotta voimme panna täytäntöön eri säädöksiä. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä ja me voimme hyödyntää tätä aikaa näin mahdollisimman tehokkaasti. Taisin tässä vastata jo useampaankin kysymykseen Toivottavasti en äh, hypää nyt yhtään yli, mutta jos äh, tarvetta on, niin äh, jatkan vastauksiin uudestaan. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, hyvä ministeri. Uskon todellakin, että tämä suunta, jonka tässä olette ottaneet esille, antaa hyvät mahdollisuudet siihen, että Vilnassa voimme tehdä eh, hyvää jatkotyötä. Uskon, että eh, teette oikeaa työtä ja EPPstä eh, kun on kyse selektiivistä oikeudenkäytöstä, niin on tietysti ymmärrettävää, että me katsomme, että mitä näille ihmisille tapahtuu, jotka ovat meidän puolueestamme, tosi pääsihteerille. Se, mitä Venetsian komissio on sanonut, mitä tulee yleiseen syyttäjään ja oikeuslaitoksen uudistukseen, niin siinä olette myös oikean suuntaan. Syyttäjälaitoksen riippumattomuus tuomareista on erittäin tärkeä ja myöskin se, että jokainen menee, tuo, pääsee oikean tuomarin eteen, eikä ole mitään instansseja, joka päättää, kenen tuomarin eteen joutuu, niin tämä on erittäin tärkeää ja olen iloinen siitä, että tämä näin selkeästi osoititte. Yksi asia on saavutettu, toisessa vielä teette työtä. Tämä on tärkeä huomio ja me olisimme iloisia, jos voimme seuraavina kuukausina vielä tehdä yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Wir stimmen jetzt ab über eine Me äänestämme nyt lausunnosta, jonka kollega Neitsi Uttebruk on valmistellut. Haluatteko puheenvuoron? Ette halua. No sitten menemme heti äänestykseen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty luulisiin, mutta tarkistetaanpa koneäänestyksenä. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi, kuusi, kuusi, tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopuäänestys koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 ääntä puolesta, kaksi tyhjää ja yksi vasta-ääni. Tämä on todellinen suositus, joten sydämelliset kiitokset teille.